äänestysselityksiin. Puheenvuoro on edustaja Ribelinellä. Signor Rivellini, tiedä... Edustaja Rivellini, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä.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 Toivon, että Berlusconin rikokset tullaan tutkimaan tuomioistuimen toimesta ja että nämä asiat kerrotaan sitten tiedotusvälineissä. Ne, jotka eivät äänestäneet tuomitakseen näitä toimia, sitä mitä Italiassa tapahtuu lehdistövapauden, tiedottamisvapauden osalta, Tämä on hyvin vakava seikka koko Euroopan kannalta, oli sitten tämän äänestyksen tulos mikä tahansa. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro on edustaja Vinkki Chiuviteellä. Kiitos, herra puhemies. Minä äänestin sosiaalidemokraattien päätöslauselman puolesta, koska ilmaisun vapaus ja mielipiteen vapaus, se täytyy taata joka ikisessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. vapaus on minkä tahansa demokraattisen yhteiskunnan perusta ja perusoikeuskirjassa sanotaan, että jokaisella on oikeus vapauteen. Tähän vapauteen kuuluu vapaus kertoa omasta mielipiteestään ilman, että viranomaiset puuttuvat asiaan. Ja täten me Euroopan parlamentin jäsenet, meidän täytyy tukea riippumatonta mediaa ja oikeudenmukaista kilpailua kansallisella tasolla. Täten me takaamme todellisen lehdistön vapauden viranomaisten tulisi suojella tätä ja edesauttaa sen leviämistä. Tämän kautta me tuemme Euroopan perusarvoja ja vapauksia. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro on edustaja Vakelilla minuutin ajan. Bien. Tiene la palabra por un minuto. Puheenvuoro on edustaja Belekillä minuutin ajan. est arrivé. Il est là, Rivellini? oui, il est là, il est là. Bien. Tiene la palabra por un... Puheenvuoro minuutin ajan on edustaja Ribellinillä. Ciò che dal bruco, ciò che al bruco appare come la fine del mondo, per il mondo intero appare come una farfalla. Questo... Puhemies, näytti siltä, että tulee maailmanloppu, mutta ei se ollutkaan kuin pieni perhosen siivien eh, läpsäys. Eh, Barack Obama sai Nobelin palkinnon ja me puhumme täällä teoreettisesta mahdollisuudesta rajoittaa eh, vapautta. Tämä on tällaista vainoa Berlusconia kohtaan. Ja nuo valokuvat, joissa esitetään Berlusconi kalterien takana – ihmiset vilkuttavat, heiluttavat hänelle punaisia lippuja. On kyse pelkästään vihakulttuurin ajamisesta. Tämä on häpeäksi epädemokraattinen hyökkäys vasemmiston puolelta. Vasemmisto ei koskaan ole pitänyt vahvasta Euroopasta, vahvoista hahmoista. Näin ollaan näkevinään ongelma ja pyritään estämään Italian toiminta, mutta italialaiset eivät sitä salli. Italialaiset eivät hyväksy sitä, että Eurooppaa käytetään alibina ja vahingoitetaan Italia. Tämän vihakulttuurin avulla pyritään vain kääntämään demokraattinen voitto, jonka keskusta oikeisto on saavuttanut. Ihmiset ovat kauhuissaan nähdessään, mitä vasemmisto yrittää tehdä. On tullut aika saada tämän parlamentin voimat liikkeelle, jotta voidaan suojella näiltä vasemmiston voimilta. Morvai, por un minuto. Ei Saksasta. Taas. Tämä Unkarin oikeisto kolme henkinen valtuuskunta oli ratkaisevassa asemassa. Näiden kolmen äänen ansiosta Italian äh, joukkotiedotusvälineitä ei tuomittu. Sen minä halusin sanoa. Tämä kaikki ei tapahtunut puolue kurin nimissä, vaan totuuden kunnioittamiseksi tässä olisi käytetty kaksinaismoralistista suhtautumistapaa. Eilen Barroso valitti sitä, että Unkarissa ei noudateta median vapautta, vaan on äh, vain pantu silmät kiinni siltä, että monia on kidutettu, järjestetty näytösoikeudenkäyntejä ja Barroso totesi, että tämä on sisäinen seikka. Mitenkä Italiassa sitten tilanne olisi toisin? Meidän valtuuskuntamme ei hyväksy tällaista kaksinaismoralismia. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro on edustaja Rontsuulilla minuutin ajan presidente grazie ancora anche l'europa ha preso atto che l'opposizione. kiitos puhemies. Eurooppa on ny, nyt nähnyt, että Italiassa vallitsee hulluus. Me emme ole olisi nähneet tätä, jos me olisimme halunneet puhua todellisista ongelmista täällä Euroopan parlamentissa. Ainakin Eurooppa on nyt antanut sellaisen tuomion, jota ei Di Pietrokaan voi vastustaa. Vuonna 2004 herra Di Pietro oli johtohenkilö tuolloinkin Silloin tietyt parlamentin jäsenet tukivat häntä, mutta tuolloin homma ei toiminut. Vaikkakin me voitimme, niin me emme ole tyytyväisiä tähän asiaan. Ihmiset Italiassa olivat tyytyväisiä poistamaan kommunistit Italian parlamentista viime vaaleissa ja tämä keskustelu lehdistön vapaudesta. Se on vain yritys lavastaa muita henkilöitä, jotta hallitukselta viedään kaikki legitiimiys. Tämä on tällainen pakkomielteinen jahti, joka on tavallaan on julistettu sisällissota yhtä ainoata henkilötä vastaan. Minuutin ajan puheenvuoro on nyt edustaja Ofirille. Tänään herra president. Kiitokset puhemies median monimuotoisuuden tuhoaminen ja yksipuolisen tiedon syöttäminen yleisölle ovat moninaisia keinoja, joita voidaan käyttää. Yhdellä tapaa voidaan puuttua näihin omaisuuskysymyksiin – mutta tiedotusmonopoli on helppo saavuttaa myös siten, että yhden puolueen jäsenet pannaan johtamaan joukkotiedotusvälineitä ja estetään muiden näkemysten esille pääsy. Tästä voitaisiin esittää monia muitakin esimerkkejä, mutta me kuulimme näistä monia jo tänään täysistuntosalissa. Kuulimme paljon faktoja. Ne osoittavat, että Eurooppa haluaa olla demokraattinen ja tarvitsee sääntöjä median monimuotoisuuden suojelemiseksi. Siksi minä kannatin Alden ja vihreiden päätöslauselmaa. Tässä nämä ehdotukset otettiin huomioon. Kiitoksia. Nyt on puheenvuoro edustaja Kasimilla minuutin ajan. Prego, Puhemies, minä haluaisin aivan aluksi oikaista ensimmäistä ja toista äänestystä, niin halusin äänestää tyhjää. Minä erehdyin, tein sen liian nopeasti. Nappulat menivät sekaisin. Niin, minä halusin siis äänestää silloin tyhjää. No niin. Tässä aloitteessa on suuri ongelma aloitteeseen, joka on nostattanut suuren keskustelun. Nyt on haluttu hyökätä Italian presidenttiä vastaan ja jotkut lehdistön edustajat ovat olleet tässä mukana. Me emme äänestäneet Alden ja Guen päätöslauselman puolesta, emme myöskään EPP päätöslauselmaesityksen puolesta, koska meistä pitää punnita näitä toimenpiteitä jotka kohdistuvat Italiaan ja täytyy taata valtaoikeuksien jako sillä tavalla, että nämä eri toimielimet, hallitus ja niin edelleen voivat toimia. Haluamme kuitenkin, että tästä tulisi selkeä positiivinen viesti. Sitten edustaja Questo dibattito ci ha dimostrato Kiitos puhemies. Tämä keskustelu on osoittanut, kuinka Italian vasemmisto on etääntymässä siitä tunteesta, joka kansan parissa vallitsee. Tässä ei haluttu saada kansaa liikkeelle, vaan tämä oli, tässä oli kysymys siitä, että toimisto, to, toimittajien eliitti halusi toimia asioissa. Viime päivinä kollegat ovat nähneet, että italialaisia ei huolestuta lehdistön vapaus. Jokainen hyväuskoinen italialainen toteaa, että on sanomalehtiä ja televisiokanavia, jotka harjoittavat kyllä vapauksiaan ja niillä ei ole mitään tekemistä Italian pääministerin kanssa. Jos on olemassa pluralismin ongelma, niin se johtuu sitten siitä, että toimittajaliitto sallitsee, sallii jäseniensä kuulumisen tällaisen vasemmistolaiseen ammattiliittoon, joka toimii pääministeriä vastaan. Ja he tekevät rauha, kaikessa rauhassa työtä jopa Perluskonin kanavilla ilman, että heidän vapauteensa puututaan. Jos italialaiset ovat huolissaan, niin heidän tulisi olla huolissaan tästä kriisistä, talouskriisistä, maahanmuutosta, eläkeongelmista ja niin edelleen. Ilmaisunvapaus ei ole uhan alla. Tässä on kysymys vain äärivasemmistolaisesta toiminnasta. kiitoksia ja sitten edustaja Ek. Kiitos puhemies. Siteraan ensin John Stuart Milliä ja jatkan sitten eh, ruotsiksi. Jos kaikki ihmiset olisivat samaa mieltä, ihmiskunta ei voisi enää vaientaa tuota yhtä henkilöä, jos olisi eh, valta, miten se voitaisiin oikeuttaa. Italia on Euroopan demokratian kehtoja ja siksi on valitettavaa, että tänään kävi näin, että että perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikissa Euroopan maissa on keskeistä eurooppalaisessa yhteistyössä. Onkin väärin, ettei tätä johtotähteä noudatettu. On otettava jollakin muulla tapaa esille koko Berlusconin asia. Median, median monimuotoisuus auttaisi siihen, ettei lähdettäisi puuttumaan valtionlaajuiseen toimintaan. Meidän on saatava rakennettua demokraattista toimintaa riippumattoman median avulla kaikissa jäsenvaltioissa. Miten tämä tapahtuu ei välttämättä ole mikään eurooppalainen asia valtiotasolla, mutta lehdistövapauden takaaminen on Euroopan tason asia ja siksi minä valitan tätä tulosta äskeisessä äänestyksessä mm, Italian median monimuotoisuudesta. Kiitoksia ja nyt on puheenvuoro edustaja Van Talenilla minuutin ajan. Dank u wel, voorzitter. Kiitokset, puhemies. Puhemies, en ole oikein vaikuttunut herra Berlusconin poliittisesta johtajuudesta ja moraalista ja Italiassa valitettavasti ei olla huippuja lehdistön vapaudessa, mutta puhemies, tiedottaminen ja lehdistönvapaus on ensisijaisesti itse Italian asia. Italialaisten on itsensä ajettava tätä asiaa. Ja onneksi niin tapahtuukin. Katsokaapa esimerkiksi, miten Italian pääministerin koskemattomuus on kumottu. Esimerkiksi italialaisista lehtiartikkeleista voi havaita, että on olemassa riittävän kriittisiä henkilöitä. Siksi vetoankin italialaisiin, heidän on itsensä valvottava, miten heidän lehdistön vapautensa mahdollisesti puututaan. Ei pidä olla tarpeen, että Brysselin byrokratia puuttuu asiaan. Me emme halua enempää Eurooppaa, vaan Euroopan, joka keskittyy oleellisiin tehtäviinsä. Vasta silloin Eurooppa voittaa äänestäjiensä luottamuksen. Kiitoksia.

Kiitoksia. Ja sitten edustaja Davis. Puhemies, Euroopan unioni väittää, että se noudattaa hienoja vapauden ja demokratian periaatteita ja ne kaikki on vahvistettu ja mainittu uudelleen Lissabonin sopimuksessa, mutta yhä uudelleen me olemme huomaamatta, miten räikeitä rikkomuksia tapahtuu jossakin jäsenvaltiossa. Emme osoita sormella niitä, jotka eivät onnistu tukemaan Euroopan unionin perustana olevia periaatteita. Emme halua keikuttaa venettä. Tänään meillä oli mahdollisuus ottaa tiukasti kantaa, sanoa, että että lehdistön valvonta Italian pääministerin taholta on selkeä virka-aseman väärinkäyttö. On muissakin jäsenvaltioissa ongelmia, mutta Italiassa tilanne on pahin. Ja UKIPin ja brittikonservatiiviedustajien äänien vuoksi me menetimme tämän tänään yhdellä äänellä. Britanniassa konservatiivit sanovat, että he haluavat saada sosiaali- ja työllisyyspolitiikan takaisin Euroopan unionilta. Eivät muuten sano ääneen, että haluavat estää Euroopan unionia puuttumasta näihin perusarvojen puolustamisiin. Kiitoksia. Nyt edustaja Kajis minuutin ajan. Kiitoksia puhemies. Minäkin olen erittäin iloinen siitä, että päätöslauselma meni nurin. Ei mitenkään voida hyväksyä sitä, että tätä parlamenttia väärinkäytetään poliittiseen kiihottamiseen tiettyä poliittista politiikan toimia henkilöä vastaan. Tästähän on tulossa jonkinlainen eurooppalainen Big Brother, isoveli, inkvisaittori, joka puuttuu kysymyksiin, jotka kuitenkin ovat yhden yksittäisen jäsenvaltion omia sisäisiä. Eli kyseessä on mukaan lehdistön ja mielipiteenvapauden vaarantuminen Italiassa. Näinhän puututaan sellaiseen toimintaan, joka oikeastaan pyrkii vain likvidoimaan poliittisesti toisin ajattelevat. Tällainen tekopyhyys on järkyttävä. Eikö meillä pitäisi olla ihan yhtälainen vapaus Belgiassa kuin Italiassakin? Kiitoksia. Nyt edustaja Hanan minuutti. Kiitos puhemies ei ole parlamentin eduksi se, että tämän päivän esityslista kului asiaan, joka ei, jonka ei olisi tullut edes tänne kuulua, koska se ei kuulu meidän toimivaltuuksimme. Minulla on myöskin kaunaa Berlusconia kohtaan ja olen tyytyväinen, että en enää istu hänen puoluetuvereidensa kanssa samassa puolueessa, mutta en voi hyväksyä sitä itsetyytyväisyyttä, jota täällä on esitetty. On puhuttu Berlusconi, on puhuttu siitä, että hänet täytyy tuoda oikeuteen ja sitten ei puhuttu niistä kymmenistä miljoonista euroista, joita parlamentti käyttää oman itsensä edistämiseen. Tämä päätöslauselma ja se, että se on ollut parlamentissa, niin se ei ole edu eduksi ei-italialaisille, jotka toivat omat argumenttinsa tänne, sellaiset, jotka menivät kansallisella tasolla nurin tällaiset asiat, ne tulisi käsitellä kansallisten demokraattisten menettelyjen kautta Italiassa. Ja myöskin sitten Lissabonin sopimuksesta tulisi äänestää. Kiitoksia edustaja Hänen. Sitten puheenvuoro on edustaja Kamalilla minuutin ajan. Suuret kiitokset puhemies. Kaikki me tässä salissa varmasti olemme huolissamme median monimuotoisuudesta. Haluamme sitä enemmän koko EU-hun. Minä olen huolissani median monimuotoisuudesta monessakin jäsenvaltiossa median monimuotoisuudesta EUn ulkopuolella monissa maissa, mutta sosialistit eivät usein ota tätä esille. Kuuba, Pohjois-Korea, niiden median monimuotoisuudesta sosialistit ovat varsin hiljaa. Tässä on kuitenkin kyseessä tärkeä periaate. Rolling Stones sanoi aikoinaan, että you can't always get what you want. Ja mitä silloin tehdään? Silloin nojataan oman maan demokraattiseen prosessiin, pyritään saamaan kansa vaihtamaan hallitus, jota ei itse tueta. Ei mennä Euroopan parlamenttiin ja yritetä saada demokraattisia päätöksiä muutettua siellä. Tämä on periaate, joka on konservatiiveille kallis ja läheinen, ja siksi minä olen sitä mieltä, että konservatiivinen ryhmä teki aivan oikein, kun se äänesti tämän kammottavan päätöslauselman nurin. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro minuutin ajan edustaja Silvestrisille. Signor Presidente, io penso... Puhemies, minusta Tämän parlamentin äänestys on osoittanut demokraattisesti sen, mitä kaikki jo tietävät. Eli Italiassa on tiedonvälityksen vapaus. Vasemmisto yritti löytää argumentteja tätä vastaan. On sanottu Brysselissä ja lehdistössä, että, nä, että olisi toisin. Ja kuukauden ajan jotkut ovat olleet nyt sitten seuraamassa tätä parlamenttia ja sanoneet, että Italiassa ei ole lehdistönvapautta. Meidän täytyy tietää että, ja muistaa se, että lehdistössä ei sanota kaikkea. Esimerkiksi ei sanota, että Berlusconi ratkaisi jäteongelman jätekeräydyksen ongelman, ei kerrota niistä hyvistä saavutuksista tai siitä, että pankki ei ole menettänyt, joku pankki ei ole menettänyt kriisin takia varojaan. Eli kaikki tämä, se kuuluu tiedonvälityksen vapauteen. Italiassa se mitä nyt on menetetty, pyritään sitten voittamaan tällä Euroopan puolella. Näin tekee vasemmisto. Tiedonvälityksen vapauksen, se on olemassa Italiassa. Nyt puheenvuoro on edustaja Kellillä minuutin ajan. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen tämän päivän päätöslausumäänestyksen tulokseen, koska Italia on EUn jäsenmaa ja nyt kun se on otettu yksittäisenä jäsenenä päätöslauselmaan, niin se oli turhaa. Mutta toivon, että meillä on tulevaisuudessa mahdollisuus keskustella tiedonvälityksen vapaudesta, lehdistönvapaudesta, yksittäisten toimittajien vapaudesta, ilmaista mielipiteitään ja varmistaa se, että näin todellakin tehdään kautta Euroopan unionin. Meidän tulisi tällaista keskustella, ei tulisi puhua vain yhdestä ainoasta maasta. Tämä päivä oli hyvä päivä demokratialle ja Euroopan unionille. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on viimeisellä puhujalla, edustaja Patricellolla. Come di consueto, ci siamo trovati a discutere e votare nella... Ihan kuten yleensä Euroopan parlamentissa käy, meillä on ollut tänään äänestys ei siis suinkaan Italian parlamentissa. Aiheista, jotka kuuluvat vain yhdelle jäsenvaltiolle, on hyökätty Italian hallitusta vastaan. Tässä parlamentissa aiemminkin kyseessä oli tuolloin maahanmuuttokysymykset. Ihmiset, jotka ovat joutuneet opposition, vetoavat salaliittoon, koska kokevat olevansa jollakin lailla uhreja ja pyrkivät vääristelemään Italian todellisuutta – ainoana tavoitteenaan saattaa hallitus nurin ja maan pääministeri Silvio Berlusconi yhtä lailla. On yritetty tehdä vääristelty julkisuuskampanja, jossa on kyynisesti käytetty hyväksi hallituksen poliittista ohjelmaa ja järjestelmällisesti koetettu vahingoittaa maamme imagoa Euroopassa kollegamme, jotka tukivat tätä kampanjaa, saisivat keskittyä aiheisiin, jotka ovat todella yleisesti valtioiden kysymyksiä, eivät pelkästään Italian liittyviä. Ei tule käyttää tällaisia vääristäviä linssejä kuin puolueella, joka olemassaolonsa aikana on vain käynnistänyt hyökkäyksen toisensa jälkeen Italian pääministeriä kohtaan. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, olemme vieneet päätökseen tämän kohdan esityslistassa. Istunto keskeytetään kello 15 saakka.